Menemme, siirrymme nyt äänestyksiin. Äänestämme komissiota koskevasta epäluottamuslauseesityksestä. Tämä pidetään äänestyksenä ja tarvitsemme määrä enemmistön sekä kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Pyytäisin, että istuudutte. ja valmistautukaa nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Niin, olkaa hyvä. I can't. Puhemies, säännösten puitteissa ei pitäisi tuoda tänne mitään erilaisia kylttejä. Täällä kuitenkin kokonaan rivistä kylttejä. Voisitteko pyytää kollegoita poistamaan ne? Muuten meillä kaikilla on samat oikeudet tuoda omat kylttimme tänne saliin. Työjärjestyksen mukaisesti pöydillä ei myöskään saa olla lippuja. Ehkä voisitte pakata lippunne pois. So. Okay. Die Abstimmung ist... No niin, äänestys päättyy. yksi on äänestänyt puolesta, 461 on hylännyt tämän ehdotuksen, 88 on äänestänyt tyhjää, hylätty. Hyvät naiset ja herrat, minulla on ilmoitusasento puheenjohtajakokous on 27. Äh, marraskuuta 42 artiklan mukaan äh, Libe-valiokunnan keskustelujen päätteeksi äh, nimittänyt Giovanni Buttarellin tietosuojavaltuutetun